Niin, istunto on alattu. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Hyvä kollega. Gracias. Una cuestión. Kysymys. järjestyskysymys. Eilen kello kaksi, tänään kello 12 Espanjan kuningas Felipe on kutsuttu tänne puhumaan. Haluamme ilmaista vastalauseemme. Täällä on tarkoitus puolustaa eurooppalaista demokratiaa ja esimerkiksi Espanjan kuningasta, kuten muitakaan monarkkeja, ei ole valittu demokraattisesti. Senpä takia haluamme, että tällä tavalla valtionpäämiehet, jotka eivät ole demokraattisesti valittuja, että heitä ei päästettäisi tänne eikä kutsuttaisi puhumaan. Hyvä kollega, en tässä näe mitään rikettä demokratiaa vastaan. Meillä on ollut muunkinlaisia vieraita täällä. Ensimmäisenä esityslistalla on komission varapuheenjohtaja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma, joka koskee kuolonuhreita vaatineita Yhdysvaltojen ohtamia ilmaiskoja Lääkärit ilman rajoja järjestön sairaalaan Kundutsissa Afganistanissa. Jäsenelle ilmoitetaan, että tässä keskustelua ei ole catch the eye-menettelyä ja sinisen kortin kysymyksiä ei hyväksetä. Ää, äh, ensin on komission ää, äh, varapuhe